Well, dear colleagues. Hyvät kollegat, minulla on nyt suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tohtori Humam Hamudin. Hän on ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Irakin edustajainhuoneessa meidän puheenjohtajamme Elmar Brok on kutsunut hänet henkilökohtaisesti, mutta koska Saksassa on sunnuntaina vaalit, niin ähm, puheenjohtajan piti lähteä äh, Saksaan ja pyydämme anteeksi siitä, että hän ei ole paikalla. Olemme kertoneet jo, että piti tyytyä seuraavaksi parhaaseen. Minä olen täällä varapuheenjohtajana, kun äh, hän on nyt täällä meillä vieraanamme. Nyt ei tarvitse mainita, että meitä kiinnostaa kovasti kaikkia se, mitä tapahtuu Irakissa – Me olemme huolella seuranneet tätä inhimillistä murhetta ei teidän maassanne. Meitä kiinnostaa kovasti myös saada teiltä selville, minkä lai, minkälaiset vaikutukset on Syyrian sodalla teille ja alkaida ryhmät Syyriassa, minkälaisia mahdollisia yhteyksiä teidän maahanne on. Haluaisimme eh, kovasti kuulla näkemyksiänne ja pyydän, että pidätte noin 10-15 minuutin pituisen johdantopuheenvuoron ja sen jälkeen kollegat kysyvät kysymyksiä, joihin voitte sitten vastata. Kiitoksia oikein kovasti. Olkaa hyvä, Seitti. شكرا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä ystävällisestä kutsusta, kutsusta tulla tapaamaan kollegoja Euroopan parlamentissa, Euroopan unionissa aivan yleisestikin. Minulla on nyt tämä tilaisuus myös kiittää teitä. Kuuletteko te minut? Oikein hyvä, kiitoksia. Niin, käytän tilaisuutta hyväkseni. Haluan kiittää Euroopan parlamentin, Euroopan unionin edustajia, koska he olivat meidän rinnallamme silloin, kun me perustimme demokratian ja järjestimme vaalit. Minä itse olin mukana perustuslain laadintaprosessissa. Minä näin, miten paljon saimme tukea eurooppalaiselta osapuolelta. Valtavasti tukea tuli, koska täällä hyvin tunnetaan perustuslakiasiat. Irakin perustuslaki oli ensimmäinen perustuslaki koko tällä alueella ja arabikevään kautta. Näin me olemme antaneet oman esimerkkimme demokratialle ja meidän demokratiamme noudattelee alueen historiaa. Irakin valtio on onnistunut tehtävässään. Siitä on tullut maallinen valtio niin, että presidentti voi olla ei-muslimi eh, toisin kuin muissa eh, arabimaissa. Eh, mutta edelleenkin säännöt, jotka liittyvät demokratian ihmisoikeuksiin, ovat hyvin tärkeät ja islamilainen säännöstö ja demokratian säännöt, me tietenkin tunnustamme ne ja tunnemme ne niinpä Irakissa. Me esittelimme tätä asiaa, me tällä tavoin annamme esimerkin koko Arabiliitolle. tällä tavoin otetaan huomioon sekä islam että demokraattiset arvot. Irakin panos on ollut merkittävää, kun katsotaan, miten eri uskonnot elävät rinnakkain, samoin eri ihmisryhmät. Meillä on tietenkin ollut merkittäviä ongelmia, mutta siitä huolimatta me suhtaudumme luottavaisesti siihen, että pääsemme todelliseen rinnakkaiseloon, rinnakkaineloon ja yhdessä teidän kanssanne haluaisimme todellakin päästä syvemmälle vielä tässä kokeilussa joka voi toimia esimerkkinä myös muille. Toinen ainutlaatuinen kokeilu koko arabimaailmassa liittyy terrorismiin. Irak auttoi siinä, että 2006, 2007, 2012 asti ollaan pystytty länsimäisen median kautta. Me olemme selvittäneet nämä tilanteet, mutta me olemme menneet kaikki nämä ongelmat ja olemme päässeet niistä jo yli ja hyvin rohkeasti me voimme käyttää kokemuksiamme hyväksi jotta nyt voimme kohdata terrorismin. Sitten ähm, Irakin taloudellinen kehitys, sen tilanne tällä hetkellä kasvu on 9 prosenttia, se on koko alueen suurin kasvuprosentti ja tämä on äh, tietenkin äh, kiitos öljyn, mutta se ei ole ainut tekijä. Meidän täytyy muistaa myös, että Meillä on myös paljon virkamiehistöä ja talous on hyvin dynaaminen. Yhteiskunta on Irakissa myös dynaaminen. Meillä on eri dynaamisia ulottuvuuksia maassamme ja tämäkin osoittaa sen, että kansa on hyvin dynaaminen. Mitä tulee sitten talouskysymyksiin, haluaisin puhua maataloudesta. Irak käyttää 500 miljoonaa, puoli miljardia dollaria auttaakseen maanviljelijöitään karjakasvatuksessa. Me olemme laajalti omavaraisia. Mitä tulee sitten koulutukseen, meidän opetusministeriömme. Sillä on puoli miljardia ollut käytössään nuorison hyväksi, jos nuoret haluavat opiskella ulkomailla. 3000 opiskelijaa, kaikki, jotka haluavat opiskella ulkomailla, heille meidän hallituksemme antaa 2300 dollaria kuukaudessa. On myös sellaisia alueita, joissa olemme merkittävästi jäljessä. Esimerkiksi terveydenalalla meillä terveyspalvelut ovat käytännössä maksuttomat. Sitten sellaiset sairaudet, joita ei voida parantaa, niiden osalta Irak ehdottaa ja tarjoaa sairaille mahdollisuuden lähteä ulkomaille hoitoon ja eh, tähän mm, annetaan myös eh, avustusta, jotta voidaan lähteä esimerkiksi Turkkiin hoitoon. Mitä tulee sitten eh, öljyn porauksiin, miljoona tynnyriä öljyä päivässä. Me voisimme nostaa tätä tuotantoa. Me tuotamme myös kaasua ja sitten turvallisuusongelmat. Me, meillä on ollut tällaisia ongelmia jo neljän kuukauden ajan. Meidän maassamme turvallisuus oli aikaisemmin hyväksyttävällä tasolla. Miten hallitus on analysoinut tätä tilannetta? Olemme sitä mieltä, että tämä liittyy Syyrian tilanteeseen varsinkin merkittävä apu, jota tarjotaan alueelta Syyrian taistelijoille. Te tiedätte, että on jihadistiryhmiä, terroristiryhmiä, Nostra-ryhmä tai muita terroristiryhmiä, jotka toimivat Syyriassa. Niin tässä ei keskitytä pelkästään Syyriaan, vaan toimitaan myös Irakissa. Ja tämä tietenkin vaikuttaa myös turvallisuustilanteeseen Irakissa. Al-Nostram rintama ja islamilainen armeija Syyriassa ja Irakiassa, Irakissa. Näillä on ollut tiettyjä vaikutuksia koko alueelle ja Katar tuki niitä aikaisemmin. Sitten Saudi-Arabia siirtyi tukemaan varsinkin Saudi-prinssi. Ja tämän jälkeen mekin olemme saaneet tuta nämä merkittävät ongelmat, joita on liittynyt turvallisuuteen varsinkin vankila-isku. 500 vankia, terroristivankia vapautettiin ja tällä tavoin turvattomuus on merkittävästi kasvanut. Tekin olette kuulleet, että varmasti joka päivä eri räjähdyksistä siellä on uhreja lähestulkoon jokaisessa räjähdyksessä. Usein kyse on autoista, joihin on laitettu pommi. Julkisissa paikoissa saattaa olla niitä, ja nämä ovat usein kauko-ohjattuja räjähteitä. On myös itsemurhaiskuja. Esimerkiksi hautajaisissa tai jossakin juhlatapahtumissa, joita maassa pidetään. Nämä toimet, nämä terrori-iskut niitä, ne eivät ole äh, kohdistuneet ulkomaalaisiin tai äh, ulkomaalaisiin yrityksiin, etkä välttämättä maamme talouteen. Näiden iskujen kautta on äh, tullut esiin uusi ilmiö, joka liittyy maan poliittiseen tilanteeseen. Kyse on eri poliittisten ryhmien yhteistoiminnasta ja siitä, millainen, miten tämä saattaa vaikuttaa maamme turvallisuustilanteeseen. Noin vuoden ajan suunnilleen aina siitä lähtien, kun hallitus muodostettiin, sehän tapahtui jo 2010 Tämän jälkeen irakilaisen listan ystävämme, jotka edustavat maamme länsimaista puoluetta, sunni ystävämme. Heillä on ollut kaksi ministeriä, maatalousministeri, energiaministeri, valtiovarainministeri ja myös puolustusministeri Kyse on kansallisesta kumppanuudesta ja tasapainosta, jonka olemme halunneet saada aikaan eri yhteiskunnan osapuolten kesken. Arvaatte varmasti, että avainministeriöt, avainministerit mm, käsittelevät tilanteita, mutta puolustusministeriö ja sisäministeriö ovat edelleen riippuvaisia ja me emme vielä ole ratkaisseet näihin asioihin liittyviä ongelmia ja tämä on edelleen herättänyt hiukan kitkaa, synnyttänyt kitkaa varsinkin valtiovarainministeriön osalta. Minkälainen viesti sitten on tästä lähtenyt? Tästä viestinä on lähtenyt se, että sunni ystävämme ovat äh, olleet äh, kohteena. Äh, he ovat toimineet välineenä tietyille merkittäville uskonnollisille johtajille monilla maan alueilla. Shiittien mielenosoituksia on ollut myös, ja Irakin hallitus ei ole tosiaankaan käsitellyt asiaa välittömästi, vaan tätä on siirretty. Tästä on perustettu ministeriöiden välinen työryhmä. Sahemut Lakt on varapuheenjohtajana siinä ja vankilakysymys tai vankien kysymys on ollut käsittelyssä samoin kuin muut vastaavat kysymykset. nyt kun näihin vaatimuksiin on vastattu, niin äh, poliittinen äh, komitea perustettiin parlamenttiin, jotta näihin vaatimuksiin voitaisiin vastata. Äh, tietyillä Irakin alueilla on siis tämän tyyppisiä jännitteitä ja näin saattaa syntyä sellainen ympäristö, joka on omiaan erilaisille iskuille. Ensimmäiset uhrit näissä iskuissa oli sunnialue ja tällä tavoin Al-Qaida on nyt pystynyt alueella toimimaan ja eh, mitä tulee Syyriaan ja Irakiin, me emme ole todenneet, että eh, kansalaisilla nyt va- on vastassaan näitä ryhmiä, vaan äh, aikaisemmin oli selvästi kansanliike, joka oli äh, ääriryhmiä vastaan, mutta näin ei enää ole. On todellakin äh, uskonnollisia jännitteitä ja sitä kautta ääriliikkeet ovat myös pystyneet lisääntymään. Tämä liittyy myös Syyrian kriisiin ja näin me tietenkin seuraamme hyvin tarkasti tätä tilannetta Syyriassa koko rajan pituudelta. Me olemme ottaneet käyttöön monia keinoja, joiden avulla pyritään enää pelastamaan tätä aluetta. Ensinnäkin me olemme Syyrian kansan rinnalla, jotta voidaan vahvistaa oikeudenmukaisuutta tässä maassa. Toiseksi me vastustamme väkivallan käyttöä, olipa kyse sitten oppositiosta tai hallituksesta. Me vastustamme myöskin erilaisia boikotteja tai mitään saartoja. Me vastustamme kemiallisia aseita ja niiden käyttöä Tässä täytyy turvautua kansainvälisiin keinoihin ja me eh, vastustamme myös sotilasiskuja. Tiedetään milloin sota alkaa, mutta koskaan ei tiedetä milloin se päättyy. Eh, ja sitten vuoropuhelu, haluamme sitä puolustaa eh, olisi syytä saada aikaan väliaikaishallitus ja sen jälkeen järjestettäisiin vaalit ja perustettaisiin uusi hallitus. Tällainen äh, etenemissuunnitelma olisi hyvä Syyrialle ja tällä tavoin voitaisiin merkittävästi vähentää alueen uhkia. Meillä on tietyt tavoitteet edessämme. Jihadistiryhmiä on, äh, ne, ne toimivat Syyriassa ja ne saavat rahallista tukea Ne tekevät tilanteen hyvin arkaluontoiseksi koko Lähi-idässä, myös Afganistanissa. Me olemme siis perustaneet tämän tyyppisiä hankkeita ja me olemme saaneet myönteistä kaikua myös Turki, Tur, Turkissa, Persianlahden maissa. Ja nyt todellakin pitää käyttää hyväkseen eh, parlamentaarista diplomatiaa, jotta voidaan eh, saada aikaan ratkaisu, joka tyydyttäisi kaikkia. Me kannatamme eh, Geneven kakossa konferenssia ja tuemme myös edustajiemme toimintaa. Äskettäin on saatu aikaan syrjä koskeva asetus joka liittyy eh, Syyrian kansaan ja alueen rauhaan. Tässä siis sellaiset näkökohdat, jotka ottaisin nyt esiin tässä vaiheessa. Ne liittyvät eh, Irakin sisäiseen tilanteeseen, koko alueen tilanteeseen ja eh, hiukan puhuin myös sosiaalisesta taloudellisesta ulottuvuudesta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Muistaisin kollegoita siitä, että varttia vaille viisit meille tulee vieraksi Albanian pääministeri. Hänelläkin on tiukka aikataulu. Ja toivoisinkin, että esitätte ihan lyhyitä kysymyksiä puheenvuorot puolitoista minuuttia. Ensimmäisenä puheenvuorossa edustaja Sala Franka, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja valiokunnan puheenjohtaja, eh, samoin kuin Irakin eh, valiokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa tänne. Monet eh, halusivat todellakin tavata teidät ja halusimme keskustella teidän kanssanne yhdessä näistä suhteistamme. Me arvostamme kovasti tätä selvitystänne teidän maanne tilanteesta. Haluaisin hiukan syvemmälti tietoa siitä, mikä liittyy poliittiseen tilanteeseen ja yhteistyöhön, joka, jota tapahtuu hallituks, hallituksen tasolla shiitien ja sunnien välillä, ja missä määrin nämä puolustus- ja sisäministeriö salkut aiheuttavat niin merkittäviä ongelmia, ovat johtaneet tällaisiin väkivaltaisuuksiin. Me olemme nähneet, että tänä vuonna on ollut yli 5000 iskua. Yli, siellä on ollut tuhansia kuolleita ja kymmeniä tuhansia loukkaantuneita. Niinpä tässä mielessä olisi mielenkiintoista tietää hiukan enemmän tästä, miten toimivat suhteet kurdien kanssa kurdialueeseen ja millä tavoin nämä Syyrian pakolaiset otetaan yhteiskuntaan yli 200 000 syyriapakolaista. Ja lopuksi vielä nämä surulliset tapahtumat Asrafin leirillä. Yli 50 henkeä saivat surmansa. Kiitoksia. Naomi. Paljon kiitoksia. Seuraavana Edustaja Kronberg, Iranin suhteista vastaava valtuuskunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you and welcome to the Europe. Kiitoksia, kiitoksia. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Iran valtuuskunnan puheenjohtajana haluaisin kysyä teiltä, että olemme pyrkineet luomaan Iranin kanssa parlamenttien välisiä suhteita. Ja haluaisin kuulla teidän suhteistanne Iranin suuntaan ja minkälainen strateginen kumppanuus teillä on heidän kanssaan? Voisitko hieman kuvailla tätä? Ja mikä tulevaisuus näkyvät sillä on? Iranissa on uusi presidentti tällä hetkellä. Haluaisin kuulla teidän arvionne siitä, kuinka tulee muuttamaan sen maan politiikkaa. Ja onko tässä ehkä joku mahdollisuus tehdä yhteistyötä lännen kanssa ja ratkaista tämä ydinaseongelma? Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Tanaka. Um. Ähm, täällä. Herra kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin kysyisin, että min, mihin toimiin Alamakiin hallitus ryhtyy tämän leirin tuhoisen tapahtumien jälkeen me olemme ainakin ottaneet lehdistötiedotteessa tähän kantaa, niin mitä tulee Syyrian tilanteeseen ja hallituksen myöntämä tuki Assadin joukoille Arabiliigassa. Siihen liittyen kysyisin, että miten tulkitsette tämän Geneve 2, eli Yhdysvaltain ja Venäjän sopimuksen joukkotuha-aseiden tuhoamisesta tai kemiallisten aseiden tuhoamisesta Virallisestihan niitä ei pitkään ollut edes olemassa. Vasta pari päivää sitten ne virallistettiin niiden olemassa oleva. Uskotteko, että tätä kautta voitaisiin saada kestävämpi poliittinen ratkaisu eikä mikään sisällissota. Ja sitten, jos Alafraka esille ottama kysymys, joka liittyy Kurdistaniaan, miten hallituksenne on reagoinut siihen, että alueellinen hallitus Nabilissa Basarnin johdolle, joka on täällä useampaan otteeseen käynyt täällä vieraana, on ryhtynyt näihin toimenpiteisiin ja oletteko sitä mieltä, että tässä saattaa käydä niin, että Irak jopa hajoaisi? Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Niin, aika on kortilla ja tästäpä syystä pyytäisinkin, että vielä kollega Vuljanic ihan lyhyesti esittää oman kommentinsa. Kiitoksia olen Kroatiasta, joka on entisen Jugoslavian osa. Ja meillä oli aikanaan paljon op- opiskelijoita Irakista. Maa on kehittynyt sosiaalisesti ja taloudellisesti ja mitään, siihen aikaan ei mitään uskonnollisia ongelmia ei ollut. Mitä sitten tapahtui? En tiedä, mitä tapahtui, jos sulla osalla entisiä opiskelijoita, niin toivottavasti ovat kaikki kunnossa. Kuitenkin, toivottavasti Irakissa on tarpeeksi hyvin koulutettuja nuoria, jotka sitten vievät maata oikeaan suuntaan. Ja mikä, mitä ongelmia pitää ratkaista ennen kuin tämä siirtyminen eteenpäin tapahtuu. Onko ehkä alkaiden paikalla oleminen tai sitten vanhan järjestelmän paikallaolo tai vastustus amerikkalaisiin olemassa. Ja nämä osittain asiat ovat jo tapahtuneetkin. Mr. Kellam, please. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kellam. Very much, Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Rohkaisevia sanoja kuulimme koskien taistelua ääriliikkeitä vastaan ja koskien sitä, minkälaista politiikkaa harjoitatte, jotta maan nuoret voivat opiskella ulkomailla. Kysyisin tästä kansallisesta yhtenäisyydestä alkuun. Kansallisesta yhteistyöstä on tehty sopimus jokuinen vuosi sitten. Onko sitä pantu täytäntöön? Onko mitään tapahtunut? Tämä Loon Oil, onko tästä sopimuksesta mitään lopullista sanottu? Ja sitten tämä kristittyjen asema. Mehän tiedämme, että useimmat ovat jättäneet Irakin maaperän ja viimeinen kysymys. Useissa lehdistötiedotteissa väitetään, että Iranin ilmavoimat ovat käyttäneet Irakin ilmatilaa tukeakseen äh, Syyrian hallitusta. Voitteko kommentoida tätä? Martini. Kiitoksia. Seuraavan edustaja De Martini. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Ten years after... Kiitoksia puheenjohtaja. Kymmenen vuotta sotilaisen välin jälkeen ja opastiin Saddam Hussein vallasta Irak on paljon edistynyt, kuten totesitte. Mutta ikävä kyllä täällä näkyy vielä päivittäisiä terrorismi-iskuja, erityisesti juuri äh, eri uskontokuntien alueella. Uskotteko, että Syyria on vastuussa näistä sisäistä ongelmista? Ja ovatko ehkä kristyt vaarassa tässä yhteydessä? Ja mitä Euroopan unioni voisi tehdä teidän maatanne auttaakseen, jotta voidaan kurdien, shia-muslimien ja sunnimuslimien väliset konfliktit ratkaista? Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Peterle. Eh, gospod predsednik, eh, vi ste dali velik poudarek na spravnih prizadevanjih. Kiitoksia. Tässä olen painottanut nyt eh, hallituksen sovittelupyrkimyksiä minä haluaisin tietää tässä vaiheessa, mikä on teidän näkemyksenne merkittävimmistä tavoitteista eri uskontokuntien ja eri ryhmittymien välillä. Kiitos. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Arvoisa Sheikki Hamudi, nyt teillä on noin 15 minuuttia vastausaikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia edustajia, jotka esittivät kysymyksiä. Mutta täällä ei kysytty Euroopan ja Irakin välisistä suhteista, ei myöskään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, joka on solmittu EUn ja Irakin välille onko sen eh, tämä sopimus eh, täytäntöön pantu täysin kummankin osapuolen osalta. Uskoisin, että meidän täytyisi todellakin käytännössä viedä se päätökseen ja pitäisi antaa sillä esimerkki, jotta meidän suhteemme olisivat esimerkilliset. Eli Euroopan ja Irakin syntyvän eh, demokratian välillä meidän pitäisi dynamisoida tätä, tätä sopimusta. Te esititte kysymyksiä Eh, jotka menevät hyvinkin syvälle. Te olette todellakin eh, seuranneet asiaa hyvin tarkasti ja minä haluaisin kiittää teitä mielenkiinnostanne ja empatiastanne. Tämä osoittaa, että me elämme sellaisella eh, planeetalla, josta on tullut oikeastaan vain yksi kylä. Mitä tulee sunnien ja shialaisten välisiin ongelmiin. Sanoisin, että ongelma ei ole sama, jos katsotaan Irania, Libanonia, Afganistania, Pakistania. Kyse ei ole samanlaisesta ongelmasta. Sunnilaiset ja siialaiset Irakissa ovat samaa heimoa. Mutta kriisi, joka alkoi sen jälkeen, kun valtiovarainministeri erosi, Rafael Aldisaudi. Hän on Ramadista ja hän erosi tehtävästänsä ja nyt tilanne on sellainen, että Sheikki, joka on hänen heimostaan, hän, tämän heimon päällikkö, tämän mini, eroneen ministerin heimon päällikkö on shialainen ja hän asuu Najafassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Rafa Saui on heimosta, jota johtaa shialainen. Me olemme siis samaa heimoa, samaa, meillä on sama kansalaisuus, kaikki ovat samassa heimossa. Jotkut ovat sijalaisia, jotkut sunnilaisia. Ja mm, siinä ja Subu esimerkiksi ovat sellaisia heimoja, joissa on sekä sunnilaisia että sijalaisia. Nämä ovat sellaisia heimoja, jotka, äh, joilla on avioliittojakin keskenään. Tässä on äh, kyseessä myös sosiaalinen solidaarisuus. Esimerkiksi silloin, kun joku sairastuu niin silloin autetaan yhdessä tätä henkilöä, jolla on tarpeita. Niinpä sunnilaisten ja sijalaisten välinen ongelma ei ole ratkaisematon. Irak on ollut eri uskontokuntien rauhanomaisen rinnakkaiselon esimerkki. Voimme antaa Saudi-Arabialle, Syyrialle esimerkin tässä kun kyse on nimenomaan eri uskontokuntien välisestä rinnakkainelosta. Imaami Alsistani, Ajatollasistani on ylin shialaisten auktoriteetti. Ja hän sanoo, että tehän olette itse sun, sunnilaisia teidän pitää puolustaa myös heitä. Tässä ei ole mitään uskonnollista ongelmaa. Irakissa meillä on lähinnä hallinnollinen ongelma. Aikaisemmin meillä oli keskushallinto, meillä oli ainoastaan yksi puolue ja diktaattori, mutta nyt me olemme äh, hajautettu Ja me olemme siirtymävaiheessa. Meillä on siis hallinnollisia ongelmia ja tämä ministerikriisi, hallituskriisi varmasti ratkaistaan. Meillä on vaalit ensi vuoden huhtikuussa ja varmasti noiden ensi vuoden vaalien kautta voidaan muovata uudelleen poliittista maisemaa. Sanoisin, että sielaisten ja sunnilaisten ei, välillä ei ole ongelmaa. Muktata al-Salt on puoltanut sunnilaisten etuja ja hän lähti Irbiliin puoltamaan niitä. Korkeaneuvosto on myöskin shialainen, joten tällä hetkellä meillä on nimenomaan hallinnon ja siihen liittyvien asioiden ongelma. Mutta irakilainen, Irakin ongelma ei ole pelkästään kärjistynyt sunnilaisten, sialaisten vastakkainasetteluun. Tiettyä syrjintää tapahtuu tietyillä alueilla suhteessa näihin ryhmiin, mutta tämä ei koske ainoastaan sunnilaisia, tämä saattaa sialaisia koskea myös esimerkiksi sialainen alue etelässä on hyvin köyhä ja syrjäytynyt. Toinen ongelma on se, että me olemme siirtymävaiheessa ja me olemme huolissamme nimenomaan hallinnosta siinä suhteessa. Ja sitten Syyrian pakolaiset. Me olemme myöntäneet apurahoja, jotta heitä voitaisiin ottaa vastaan 10 miljoonaa dollaria Kurdistaniin, jotta tällä alueella voitaisiin ottaa vastaan, vastaan pakolaisia. Mitä tulee Ashrafin leiriin, Irakin hallitus pyysi Ashrafin väestöä lähtemään leiristä, jotta ja he, heidän piti siirtyä lentokentän viereen. Ashra on Dialan alueella. Siellä on shialaisia, sunnilaisia ja terroristeja. Diala on hyvin kuuma paikka tässä suhteessa. Diala, siellä on paljonkin jännitteitä. Siitä syystä Ashrafin asukkaita pyydettiin poistumaan leiristä, koska ei voitu enää taata turvallisuutta. On myös muita alueita, joissa on, joilla on jännitteitä Irakissa. Ghran vankilan alue esimerkiksi. Hallitus ei pysty siellä enää hoitamaan valvontatehtäviä. Me emme voineet enää suojella Asrafin asukkaita ja niin olemme joutuneet siirtämään väkeä amerikkalaiseen leiriin, Bagdadiin. Nämä ovat ihmisiä, nämä, nämä ihmiset olivat Saddam Husseinin entisiä tukijoita, jotka ovat tapaneet sekä kuude että sialaisia ja sunnilaisia. Ja on tiettyjä alueita, esimerkiksi jos auto menee tietylle alueelle, kuka on vastuussa, poliisi vai se henkilö, joka ei ole noudattanut poliisien määräyksiä, joka ei ole päästänyt autoa näille vaarallisille alueille. Niinpä hallitus, hallitus joutuu ratkaisemaan näitä turvallisuusongelmia. Päivä toisensa jälkeen tapahtuu, tapahtuu iskuja ja kuolonuhreja tulee. Olemme tietenkin pahoillamme siitä, mitä tapahtui Ashrafin leirissä, mutta hallitus ei voi suojella Abu Ghran äh, vankilaa myöskään. Me olemme olleet yhteyksissä YK, YKhon, jotta Bagdadissa oleva edustaja voisi tehdä asiasta selvityksen. Ja tällä tavoin voitaisiin suorittaa ruuminavaus, voitaisiin selvittää ne syyt, jotka johtivat heidän kuolemansa. Kanada ja Australia esimerkiksi ovat ehdottaneet, että ne voisivat ottaa vastaan Asrafin leirin asukkaita. Me emme voi yksin olla asiasta vastuussa. Esimerkiksi Australia ja Kanada voivat esimerkiksi olla tässä mukana jakamassa vastuuta. Irakissa on useita ryhmiä, kansalaisryhmiä, sialaisia, sunnilaisia, kurdeja, arabeja. Meillä on kuitenkin tätä kautta myös paljon mahdollisuuksia. Me voimme ottaa kaikki nämä voimat Irakin ja alueen käyttöön. Me emme tue Irania, puolet maista ei tue Irania, emme voi myöskään olla Saudi-Arabian palveluksessa, koska puolet maasta ei olisi tällä kannalla. Emme voi puoltaa myöskään nämä Yhdysvaltoja, puolet eivät olisi taas sillä kannalla. Me haluamme palvella kaikkia ja itse asiassa meillä on turkkilainen vähemmistö, joka voi toimia siltana suhteissa suhteessamme Turkkiin. Ja Saudi-Arabian osalla samoin sijalaiset voivat lähentää meitä myös Iraniin. Tällä tavoin saamme aikaan myönteiset suhteet kaikkialle maailmaan. Meillä on monimuotoisuutta ja sen ansiosta me olemme olleet Iranin ja Yhdysvaltain välinen linkki. Me voimme toimia välittäjänä ja voimme välittää viestejä näiden kahden osapuolen välillä. Usam al-Nosaifi, meidän parlamenttimme puhemies, on vierailut Iranissa, Turkissa ja on menossa Saudi-Arabiaan, jotta saadaan aikaan luottamukselliset suhteet näihin maihin. Tosiaankin Bagdadista tulee ikään kuin Geneve, ajatellen uskontoa. Meidän poliitikkomme ja merkkihenkilömme voivat toimia tässä hyvän tahdon lähettiläinä, koska meillä on hyvät suhteet joka puolelle ja tällä tavoin me näemme uuden Irakin, joka voi olla vakauttava tekijä. Irak voi olla tällä tavoin siltana – kaikkien osapuolten välillä. Mitä tulee sitten ähm, uuteen Iranin presidenttiin, äh, olen sitä mieltä, että hänellä on ollut neuvotteluissa merkittävä äh, tehtävä neuvotteluissa äh, lännen kanssa ja tässä pitäisi pyrkiä ratkaisemaan myös ydin se ongelma ja muut. Me emme tue Al-Assadia, me kannatamme demokraattista valtaa Syyriassa. Meidän ilmatilaamme loukanneet lentokoneet on laitettu valvontaan. Asia on selvitetty ja me olemme käynnistäneet tämän, me olemme suhteissa myös Syyrian oppositioon. Geneve 2 me tuemme samoin kuin eh, Raiminin onnisteluja tuemme. Me, eh, me olemme olleet ensimmäinen uhri Irakissa ja eh, me haluamme tuomita kemialliset aseet. Jos todellakin silloin kun Alapsaa pommitettiin, niin saimme, jos olisimme saaneet ajoissa apua, koko maailma olisi vakaampi ja turvallisempi. Mitä tulee sitten Irakin hajanaisuuteen, minun mielestäni Kurdistan ei, ei halua eroa, vaan öljytulot jaetaan tasapuolisesti eri Irakin alueiden kesken. Ja nämä taloudelliset tekijät ovat yhdistävä tekijä, samoin kuin tämä heimotekijä, josta mainitsin jo puheeni alussa – En usko, että äh, separatismi on hyvissä kantimissa tällä hetkellä, eikä se ole toivottavaakaan. Mitä tulee äh, Kroatiassa ja Venäjällä opiskelleisiin opiskelijoihin, äh, meitä on edelleenkin näillä opiskelijalla on merkittävä rooli. Ja meillä on kuitenkin esteitä vielä kehityksemme edessä. On vastahakoisuutta, joka kohdistuu eh, hajautettuun demokraattiseen eh, valtaan, mutta menemme pikkuhiljaa kuitenkin eteenpäin. Totta kai me olemme kärsineet siitä, mitä tapahtuu Syyriassa ja Persianlahden maissa, mutta olemme sitä mieltä, että Jumalan tuella voimme jatkaa tiellämme. Mitä tulee kristittyyn vähemmistöön, sanoisin, että perustuslaki meidän maassamme on antanut kaikille vähemmistöille, mukaan lukien kristityt, kaikki oikeudet. Nyt voi sanoa, että vähemmistöt elävät kulta-aikaansa uuden Irakin perustuslain myötä. Irakilaiset, mikä sitten heidän uskontonsa onkin, voivat pyrkiä eri tehtäviin, toisin kuin muslimimaissa presidentin tehtävä on rajattu vain muslimeille. Meidän maassamme kristityillä on mahdollisuus esimerkiksi maan presidentiksi. Ei ole mitään syrjintää, joka kohdistuisi kristittyihin tai kurdeihin. Kristityt kärsivät aivan yhtä paljon kuin muutkin, mutta eivät enempää tai vähempää. Ja varsinkin kun otetaan huomioon suhteellisuus. Shialaiset ovat ehkä kärsineet enemmän kuin muut ja kristityt. Meidän pitäisi vain tehdä pieni laskutoimitus tässä, niin tietäisimme mikä on tilanne. Euroopassa eh, voidaan meitä auttaa. Meillä on yhteyksiä komissioon ja olen sitä mieltä, että Euroopan unioni voi ehdottaa esimerkiksi eh, koulutusta se voi tarjota koulutusta tai vastaavaa eh, valmennusta eh, virkamiehille. Esimerkiksi Japani on tarjonnut tämän tyyppistä. 3000 eh, virkamiestä sai siellä jatkokoulutusta. Euroopan unioni voisi toimia samalla tavoin. Mitä tulee sitten öljyyn ja kaasuun? lokakuussa ja marraskuussa me kokoonnumme jälleen. Ehkä voimme käyttää enemmän aikaa näihin aiheisiin. Olisi hyvä, jos Eurooppa voisi olla tässä aktiivisena osapuolena. Meidän parlamenttimme hyväksyi kumppanuussopimuksen energia-alalla Euroopan unionin kanssa ja tämä on sopimus, joka voidaan täytäntöönpanna. Me perustamme ehkä ystävyysvaliokunnan sekä valiokunnan seuraamaan energiakysymyksiä kumppanuuden puitteissa. Pitäisi siis perustaa ad hoc valiokuntia, jotta saataisiin täytäntöönpantua tätä sopimusta. Ja sitten vuoropuhelu sunnilaisten sielaisten välillä. Niin kuin sanoin, kyse ei ole konfliktista näiden uskontojen välillä, vaan kyse on lähinnä hallinnollisesta ongelmasta ja hall- hallinnosta. Valien jälkeen on ehkä jopa yhteisiä listoja tai ainakin yhteinen vaalifoorumi. Tällaisia vaalisopimuksia syntyy ja niissä sovitaan jo ennen vaaleja eikä e, vaalien jälkeen vasta. Tästä tulee demokraattinen taistelu, poliittinen taistelu eri osapuolten välillä, ei kuitenkaan uskonnollisten yksikköjen välillä. Kiitos. Paljon kiitoksia arvoisa Seikki Hamudi. Tämä oli hedelmällinen keskustelu ja nämä selvitykset ovat meille erittäin tärkeitä. Paljon kiitoksia vierailustanne. Huomenna tapaatte Irak-valtuuskunnan jäseniä. Ja todettakoon, että voitte olla varmoja siitä, että tulemme välittämään viestinne puheenjohtaja Brokille. Ja Näihin sanoihin haluaisin päättää tämän ja toivotamme teille kaikkia onnea ja menestystä. Well, colleagues, let us start. Arvon kollegat, voitaisinkohan aloittaa. Toivottakaamme tervetulleeksi Albanian pääministerin Edi Ramanin. Hän on vieraanamme noin kolme varttia 50 minuuttia, sillä hänen on lähdettävä varttia vaille kuusi tapaamaan parlamentin puhemiestä – ja tämän verran aikaa meillä on siis keskustelua varten käytettäväksi. Onnittelut vaalivoiton johdosta. Me olemme tyytyväisiä tähän juoheaan vallanvaihtoon. vaihtoon. Omassakin maassani Romaniassa me tiedämme, että välillä mennään myötämäkeä ja välillä vastamäkeä. siirryttäessä demokratiaan ja markkinatalouteen. Me olemme tyytyväisiä siihen, miten vaalit järjestettiin. Vuoropuhelu toivottavasti jatkuu ja poliittinen yhteistyö myöskin. Albanialle meidän mielestämme pitäisi mitä pikimiten myöntää ehdokasvaltia status joulukuussa neuvosto voineet tällaisen päätöksen tehdä. Ja nyt arvoisa pääministeri, annan teille puheenvuoron. Teillä on noin 10-15 minuuttia alustusaikaa sitten parlamentaarikot voivat esittää kysymyksiä, joihin te sitten taas voitte omalta puoleltanne vastata. Olkaa hyvä, arvoisa pääministeri. I appreciate. Kiitoksia. Hyvä, että te olette täällä kaikki paikan päällä kuuntelemassa minun sanojani. Ja ensimmäiseksi haluaisin todeta teille, että me arvostamme teidän jatkuvaa tukeanne. EU-parlamentin jatkuvaa tukea meidän hakemuksellemme EUn jäseneksi. Ja näin aluksi haluaisin todeta, että haluan kiittää aikaisempaa hallitusta edeltäjääni niistä ponnisteluista ja saavutuksista, jotka ovat tehneet siinä mielessä, että on saatu Albania lähemmäksi tavoitetta. Mutta tietenkin tässä on vielä pitkä matka edessä. Ja uskon, että tämä uusi aika alkaa Albanian politiikassa ja meidän tavoitteemme hallituksena on se, että murretaan menneisyyden poliittiset perinteet ja teemme kaikkemme sen eteen, että voidaan taata konsensuspolitiikka eri puolueiden kesken ja avataan mahdollisimman pitkälti myöskin oppositiolle mahdollisuus hallistua toimintaan, jotta voidaan meidän yhteistä toimintaamme kehittää. Sain eilen hyväksynnän parlamentissa ja olen erittäin tyytyväinen, että voin jakaa keskenään keskuudessani tämän keskustelun hengen ja että uuden parlamenttiin puhemiehen avulla ja uuden keskustelutavan avulla oppositiolla oli enemmän puheaikaa keskustella tästä uudesta hallitusohjelmasta. Totta kai täällä on monia asioita Albania tarvitsee tässä vaiheessa, mutta meidän pääprioriteetti alueemme olisi se, että meidän tulee esitellä ja kehittää oikeusvaltiojärjestelmän uudistusta, korruption ja järjestetyn rikollisuuden vastaista taistelua. Ja pidämme tätä EUta tavallaan katalysaattorina sille muutokselle, jota maat tarvitsee, ja välineenä sille mitä me tarkoitamme tässä tavallaan Albanian renesanssina uudistumisena. Miljoona äänestäjää antoi tukensa äänestämällä eurooppalaisen Albanian allianssille. Samanaikaisesti uskon, että meillä on kyllä haasteita, varsinkin juuri Balkanin myönteisten kehitystapahtumien valossa ja myöskin hyvin tärkeän kehityksen valossa, mitä on Kosovon ja Serbian sopimuksen suhteen tullut esille. Tämä on sopimus, joka avaa paljon mahdollisuuksia meille kaikille. Ja näin myöskin asettaa meille uusia haasteita samalla että voidaan päättää kaikki konfliktit entisen Jugoslavian alueella ja että luodaan mahdollisuuksia rauhalle ja sosiaaliselle ja taloudelliselle yhteistyölle kaikkien valtioiden kesken. Toisaalta me katsomme suurella kunnioituksella myöskin Kosovon johtajuuteen, joka, jotka ovat aloittaneet tämän yhteistyö- ja rauhanprosessin, mutta myöskin kunnioitamme sitä edistystä, jota Kosovossa on aikaan saatu Euroopan suuntaan. Vakaus ja assoatiosomuksen puitteissa ja viisumivapauksien puitteissa, kuitenkin perustavaa laatua olevia edistysaskeleita tälle uudelle valtiolle. Ja tämä on tärkeä kehitysaskel. Tästäkin tarvitsemme teidän apuanne, EU-parlamentin apua ja meidän myöskin meidän kumppanimme ja tukea Euroopassa. Nyt voimme saavuttaa paljon sitä menettyä aikaa, jonka aikaisemmin hukkasimme. Meidän maamme ulkopolitiikka näin valtiona on ollut hyvin vakaa väline, johon eivät ole vaikuttaneet äh, maassa tapahtuneet vallan muutokset. Mutta toisaalta sitä on myös häirinnyt viime aikoina kansallismielinen kiihkoilu, joka tietenkin ei ole pelkästään menneisyyttä. Ja takia meidän uudet aloitteemme perustuisivat tällaiseen ongelmattomuuden periaatteeseen naapureiden kanssa. Nolla ongelmia ohjelmaan. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, että näinä vuosina Albania on edistynyt, mutta ei ole myöskään epäilystäkään siitä, että Albanian kunnianhimo on paljon suurempi kuin tähän mennessä saavutettu edistys. Ja tämä kunnianhimo tulee kannustaa meitä tulevaisuudessa eteenpäin, koska näin otamme oppia niistä kaikista läksyistä, joita olemme oppineet myönteisessä ja kielteisessä mielessä menneisyydessä. Ja uskon, että Albanian kansalaiset äänestivät meidän puolestamme. Katsoin tavallaan sellaisen linssin läpi, ettei katsottu pelkästään tulosta, joka tarvitaan pääministerin vaihtamiseen tai ministerien vaihtamiseen toisiin, tai että puolue vaihtuu toiseen, vaan tarvittiin muutosta koko maan muuttamiseen. Ja tämä on tulos, joka tekee minut hyvin kunnioittavaksi ja tietenkin tekee meistä jokaista hyvin tietoisia niistä asioista. Että olemme tässä tilanteessa ei sen takia, mitä me olemme vaan takia, vaan mitä ihmiset tarvitsevat ja mitä ihmiset uskovat meidän olevan sitten hallituksessa – Tämä on suuri vastuu meille. Ja olemme tietenkin valmiita tekemään töitä saavuttaaksemme sen, mitä Albanian kansalaiset ovat esittäneet 23. kesäkuuta. Ja minun kokemukseni tästä maasta, joka on ollut hyvin vaikeiden, dramaattisten ja jopa kauheidenkin aikojen koulima kommunistiaikoina, kun Albaniassa oli hyvin synkkä diktatuuri ja myöskin muutoksen jälkeenkin tapahtui niin, että tarvitaan tietenkin tällaista linssiä, joka katsoo demokratian suuntaa. 92 albanialaiset äänestivät jo suuren muutoksen puolesta. Ja nyt 23.6. oli toinen suuri muutos, joka takaa rauhanomaisen vallan siirtymisen, mutta antaa myöskin meille selkeän viestin, ettei kyseessä ole pelkästään demokratia näin yleisesti ottaen, vaan jokapäiväinen demokratia, se puuttuu sieltä sitä tarvitaan. Joten olemme valmiita vakuuttamaan teille kaikille, että tulemme tekemään kaikkemme sen eteen. Ja tämä parlamentti on tehnyt myös paljon Albanian eteen. Tämä työ ei ollut turhaa, vaan se on ollut meille innoituksen lähde ja samanaikaisesti tulemaan vielä yksi lisäsyy Meille antaa tuloksia mahdollisimman pian sen suhteen, että saadaan Albania liittymään täysjäseneksi, täysjäseneksi eurooppalaiseen perheeseen täysin sitoumuksia ja velvoitteen. Thank you very much, Prime Minister. Kiitoksia arvoisa pääministeri näistä rohkaisevista sanoista. Voitte olla varma siitä, että läsnäolonne takaa toimien täytäntöönpanon. Lukuisat kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroja. Toivoisinkin, että parlamentaarikot puhuisivat korkeintaan kaksi minuuttia, jotta vieraallamme on myöskin aikaa vastauksilleen. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Kukan. Hän on valtuuskunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, hyvin tiukkaa kaksi minuuttia. Minulle eh, nyt tässä eh, Albaniassa ja haluan tervehtiä myös pääministeriä ja olkaa nyt hyvä, jos minä puhun viisi sekuntia enemmän, niin no niin, kaksi minuuttia viisi sekuntia. Mutta tosiaankin haluaisin ensimmäiseksi onnitella hyvin vilpittömästi pääministeriä hänen menestyksestään, hänen poliittisen puolueensa menestyksestä vaaleissa. On aivan oikeudenmukaista ja sopivaa nyt mainostaa tai mainita tässä hallituksen työ, jota on tehty Euroopan integraation alalla ei ole mikään salaisuus, että poliittinen tilaisuus, tilanne äh, Albaniassa oli äh, hankalaisessa vaiheessa pitkään ja minä toivon, että uusi hallitus saa aikaan uuden dynamiikan ja muutoksia. Mitä tulee sitten vaaleihin? Minä puhun aivan lyhyesti. 23. kesäkuuta äh, vaalit olivat hyvin tärkeä asia Albanialle. Se oli testi siitä, voidaanko siellä ottaa käyttöön demokraattiset kriteerit ja onko poliittinen tilanne ja poliittiset puolueet riittävän kypsiä siihen, että voidaan edetä kohti Euroopan integraatiota. Ja minun on sanottava, että Albania on läpäissyt nämä testit ja tulevaisuudessa mennään vielä parempaan suuntaan. Me tarvitsemme vielä lisäfaktoja siitä, että näin on kollegoille. Täällä neljä jäsentä Euroopan parlamentista oli ad hoc äh, valtuuskunnassa. Me olimme hyvin äh, vastuullisia vaalitarkkailutehtävässämme ja me näimme, että Euroopan integraatio oli hyvin tärkeässä asemassa vaalikampanjassa. Tämähän on tärkeä asia ja kaiken kaikkiaan vaalit olivat, aivan kuten raportissakin sanotaan, kaikki meni hyvin, vaikka ei silti aivan kaikki, mutta yleensä ottaen hyvät vaalit. Ja tärkeää tässä on varsinkin se, että vallan siirtymä oli sivistynyt ja sujuva. Häviäjät hyväksyivät häviönsä ja uusi pääministeri suhtautui hyvin korrektisti ensimmäisissä kannanotoissaan ajatellen tulevia suhteita maan poliittisten puolueiden ja toimijoiden välille. Ja tällaisia sanoja haluamme nähdä tulevaisuudessakin. Ilman todellista poli- poliittista vuoropuhelua Albaniassa olisi hyvin vaikeata päästä eteenpäin. Tähän mennessä on nähty, että Tämä kehitys on mahdollista ja uusi hallitus on valmis. Eurooppa on hyvin korkealla esityslistalla ja minä toivon todellakin, että tästä on vielä uusia osoituksia tulevaisuudessa. Voi voi, minun viestini on siis se, että hyvä pääministeri, mukavaa, että saimme teidät tänne vieraaksemme. Te olitte hyvin nuori, mutta arvostamme kovasti sitä, että tulitte paikalle. Eh, arvostatte varmasti Euroopan toimielimiä. Ei ole mitään tarvetta toistaa enää sitä, niin kuin itsekin sanoitte. Eh, Euroopan parlamentti on aina tukenut maanne kehitystä ja me todellakin jatkamme tällä tiellä, teemme parhaamme, jotta tulevaisuudessa tulette mukaan. Antakaa meidän auttaa mahdollisimman paljon. Kiitos. Äh, paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Salafranca. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Espanjaa. Niin, kiitoksia puheenjohtaja, äh, pääministeri äh, Euroopan par- äh, parlamentin ryhmän nimissä haluaisin onnitella teitä vaalituloksesta ja todellakin kiittää teitä niistä sanoista, joita käytitte puheessanne suhteessa oppositioon. Ja tietenkin tässä mietitään myös sitä henkeä, joka teillä parlamentissa on maassanne. Tämä on oikein hyvä tie. Lähdetään etsimään sovitusta ja eh, sovittelua. Te puhuitte tässä suhteessa eh, suhteista Euroopan unioniin, eh, viisumisopimuksesta ja siitä, että olisitte matkalla kohti täysjäsenyyttä Euroopan unionissa hyvin myönteisiä näkökohtia ajatellen oikeuslaitoskehitystä ja hallinnon kehitystä maassanne, mutta kyse ei ole ainoastaan näistä asioista, vaan kyse on myös seuraavasta te eh, olette siirtynyt nyt opposition johtajasta pääministeriksi. Eh, mikä on teidän näkemyksemme, eh, näkemyksenne siitä, miten lähdetään mukaan Euroopan unioniin? Oletteko sitä mieltä, että voitte luottaa oppositioon tässä suuressa hankkeessa, merkittävässä poliittisessa hankkeessa, joka maassanne on? nyt kun valta jaetaan ja pystytään kunnioittamaan myös vähemmistöjen oikeuksia. Kiitoksia. Now Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Fleckenstein. Yeah, thank you. Um, uh... Kiitoksia, hyvä pääministeri, myöskin meidän puolestamme lämpimät onnittelut voitettujen vaalien johdosta. Ja tuskin kukaan ihmettelee sitä, jos me, että minä ja ystäväni olemme erittäin tyytyväisiä, että olette tänään täällä tässä virassa paikan päällä. Te olette maininneet pari tehtävää, jotka ovat teidän mielestänne tärkeitä, siis oikeusvaltiojärjestelmä ja korruptiovastainen taistelu. Haluaisin vielä kysyä vähän toiselta kantilta. Mitä me voisimme Euroopan parlamenttina ja komission taholta tarjota teille, ehkä enemmän kuin tähän mennessä, jotta Albanian parlamentti, parlamentti voitaisiin tukea työssään. Jos teillä olisi yksi toive, niin mikä se olisi? Thank you very much. Kiitos. Seuraavana edustaja Neits. Mr. President, uh... Herra puheenjohtaja, arvoisa pääministeri, hyvä ministeri, ryhmäni puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi. Kiitoksia, että olette päässeet paikalle keskustelemaan meidän kanssamme ja kertomaan meille tänne maan tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Kuten kollegat jo täällä totesivatkin, poliittinen siirtymä erityisesti maissa, joissa on pitkään jouduttu sietämään diktatuuria, niin siirtymä on aika hankala ja vallan jakaminen on yhtä lailla vaikea tehtävä. Ja haluan onnitella teitä tästä selkeästä voitosta. Te kertoitte, että parlamentissa oppositiolle on annettu enemmän aikaa kommenteille kuin aikaisemmin. Ehkä tämä on vain alkua, mutta nyt kysyisinkin teiltä, arvoisa pääministeri, mitä sanotte hallituksenne suhteista eri poliittisiin tahoihin ja kansalaisyhteiskunnan suuntaan? Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja valitettavasti muita puheenvuoroja ei voina enää huomioida, mutta kollega Charles Stanok, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin EKR-ryhmän nimissä onnitella pääministeriä hyvin vakuuttavasta vaalivoitosta. Ja eh, tässä oli hyvin eh, rauhanomainen valan siirtymä eh, hyvin turbulenttien vuosien jälkeen. Salim Berisha, teidän edeltäjänne e- esitti hyvin ristiriitaisia kommentteja, varsinkin taisi olla Tetovossa. Hän puhui ja sanoi, että voitteko vakuuttaa minulle nyt, että alueellinen, alueellinen koskemattomuus maassa turvataan. Voitteko tämän taata? Ja sitten haluaisin kysyä alueellisesta vaka- vakaudesta – kun katsotaan Länsi-Balkanin integraatiota, varsinkin sitä, että tarvitaan lisää ja parempia liikenneverkkoja ja mikä on teidän prioriteettinne ajatellen talouskasvua ja investointeja. Lopuksi vielä hyvin ristiriitaisesti Albania on islamilaisen yhteistyön järjestön jäsen Euroopan neuvostossa ainoastaan te ja Turkki olette tässä mukana kollektiivisesti. Teillä on hyvin erity, erilainen tyyli. Ajatellen ulkopolitiikkaa, ihmisoikeuskysymyksiä ja miten tämä tulevaisuudessa vaikuttaa Albanian pyrkimyksiin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt puheaika rajoitetaan puolentoista minuuttiin jotta me ehdimme kuulla myöskin pääministerin vastaukset, emmekä ainoastaan omat kysymyksemme. Seuraavana edustaja Peterle, olkaa hyvä. Ain how short an MP can... Niin, näitä voi näyttää lyhyttävä. Tämä voi olla tämä kaksi minuuttia. Niin, onnittelut pääministeri ja hyvää onnea vaan. Ymmärrän kyllä, kuinka tärkeää on poliittisesti luoda yhtenäisyys poliittisella tasolla Albaniassa. Ja mä sanon paljon yhteistyötä opposition kanssa, kun totesitte. Niin kysymys kuuluukin, miten te määrittelette, on paljon poliittista yhteistyötä? Bosti. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Bostinaaru. Missä? Kiitoksia. Eh, herra pääministeri, nyt on eh, tarpeetonta sanoa, että minä olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen, kun näen, että ystäväni on pääministeri ja ulkoministeri myös samoin kuin Euroopan ministeri, ovat ystäviäni. Eh, minä haluaisin sanoa, että romanialaisena ja Albanian ystävänä eh, minä olen todellakin eh, Eurooppa-myönteinen ja olen vakuuttunut siitä, että Albania elää nyt ratkaisevia hetkiä niin, että se voi muuttaa tulevaisuuden suunnan. Olen vakuuttunut siitä, että tämä hallitus pääsee siihen, että neuvosto antaa vihreää valoa niin, että ehdokastatus sen saatte sen jälkeen, kun tosiaan nämä uudistukset saadaan aikaan. Haluan vakuuttaa teille, että Albanian suhteiden valtuuskunta on aina kumppanina parlamentissa. Haluamme auttaa ja tukea teitä. Ja samaan aikaan haluan antaa viestin omalta pääministeriltäni. Romanian hallitus on aina läheinen kumppaninne ja ystävänne silloin, kun se teille on tarpeen. Tervetuloa pian maahani vierailulle ja varmasti tästä tulee uusi historiallinen hetki meidän kahdenvälisissä suhteissamme. Sillä on, se on kestänyt jo sata vuotta. Kiitos. Now, kiitoksia. Seuraavana kansanpuolueen puolesta kollega Pak. Kiitoksia. Herra pääministeri, onnittelut, paljon onnea ja menestystä työlle, työllenne ja kansallenne. Te piditte täällä tänään puheen, joka oli sovitteleva ja jopa viisaskin. Toivottavasti toimitte näin myöskin tulevaisuudessa. Yhtä lailla toimi, toivon, että nämä viime kuukausien nationalistiset hallitusrintaman ulkopuoleltakin tulleet huomiot vaikenevat, ja kun Kosovassa kävitte, niin selvästi on kuultavissa toisenlainen sävel. Nyt vienopyyntö. Teidän ja hallituksen toimiin liittyen tunnen integraatioministerin oikein hyvin, kuten tiedätte. Toivottavasti toimenne johtavat siihen, että nämä karmaisevat halventavat kommentit ovat menneen talven lumia. Jokaisen puolueen jäsen täytyy toimia vastuullisesti, koska tämä toiminta näkyy myöskin ministerineuvoston tasolla. Jos jatkatte tänään aloittelemallanne tiellä, niin silloin kyllä olette esimerkillinen toimija. Mitä tulee sitten teidän ja muiden toimiin, niin voin sanoa, että kyllä kansanne on riittävän kypsä ja aikuistunut, ettei aina tarvitse sortua tällaisiin diplomaattisiin kommervenkeihin ei teidän tarvitse kysellä muilta diplomaateilta, että menikö tämä nyt hyvin vai huonosti. Teidän ei pitäisi ottaa oppia diplomaateilta. Kyllä te olette sen verran aikuisia ja kypsiä, että te kykenette tekemään myöskin valistuneita omia päätöksiä ja sitä kautta pääsemään askeleen lähemmäs Euroopan unionia. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavan edustaja Gomes. My congratulations. Kiitoksia. Minäkin haluan onnitella näiden ryhmämme edellisten puhujien lisäksi. Me toivomme, että te voitte todellakin perustaa tälle kovalle kokemukselle, jota teillä oli ennen vaaleja. Voitte osoittaa, että osallistava demokratia on mahdollista Albaniassa. Haluaisin kysyä teiltä, muutkin ovat puhuneet tästä eh, naapuruussuhteista, kun katsotaan, että teillä on nämä tiettyjä ongelmia ajatellen eh, esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen kysymyksiä eh, Eh, korruption torjunta. Eh, kysehän ei ole pelkästään kansallisesta ongelmasta, vaan rajat ylittävästä ongelmasta. Mikä teidän strategianne on tässä asiassa? Miten yhdistämme tämän asian eh, siihen, mitä muut tekevät puuttuakseen tai silloin, kun eivät puutu näihin ongelmiin teidän alueellanne? Kiitos. Kiitos, Jas. Edustaja Jenaku. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella pääministeriä vaalivoitosta ja toivotan hänelle kaikkia hyvää tulevaisuudessa. Ja voin taata hänelle, että me täällä kaikki tuemme Albanian eurooppalaista suuntausta – Yksi perusperiaate, joka koskee hakijamaita, on hyvien naapurisuhteiden periaate, erityisesti juuri EU-jäsenvaltioiden kanssa. Tämän takia kysymykseni liittyykin tähän näin. 2008 Parissan hallitus, äh, joka harjoittaa periaatteessa samaa ulkopolitiikkaa kuin tekin, niin teki sopimuksen Kreikan kanssa, jossa sovittiin aluevesistä. Ja te olette sitten tämän, kiistäneet tämän, ja tämä kiistäminen onnistui. Pidättekö te nyt Kreikan kanssa suhtettavia suhteita jotenkin vähemmän tärkeinä, että se pitää hoitaa oikeuden kautta? Ja mitä toimia ajattelette ottaa tässä asiassa esille tulevaisuudessa? Kiitos ja seuraavana Tanja Fanjon. Ai, kiitoksia kovasti. Minä olen samaa mieltä kuin kollegat, jotka täällä ovat jo puhuneet. Haluan todellakin onnitella. Hienoa nähdä uusia kasvoja hallituksessa te olette sitoutuneita Eurooppa-asiaan. Hyvin vankka viesti eh, on tämä, että tulette Brysseliin vain muutama tunti sen jälkeen, kun hallitus on teidät nimittänyt. Me olemme kiitollisia teidän sitoumuksistanne Euroopan tiellä. Olen samaa mieltä kanssanne, että pitää tehdä selkeä ero menneisyyteen ja poliittiseen perinteeseen eh, vuoropuhelun puute on näkynyt aikaisemmin. Kaikkea tätä tarvitaan ja tällä tavoin saadaan myös kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt mukaan demokraattiseen työhön. Ja kun puhutaan kansalaisista, niin Albaniahan on ollut kaikista eristynein maa siellä ansaitaan todellakin avointa, avoin ja demokraattinen yhteiskunta. Miten puututte ongelmaan, joka liittyy merkittävään nuorisotyöttömyyteen? Ja sitten toinen kysymys, selkeyttäisin hiukan sitä, mitä Anna mainitsi, korruptio. Huomisen aikana viedään päätökseen tähän liittyvä komiteatyöskentely. Ja tässä haluaisin tietää tästä, tämä ei ole ainoastaan Albanian ongelma, vaan koko Länsi-Balkanin ja Euroopan unionin ongelma. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Söpflin. Kiitoksia ja tervetuloa arvoisa pääministeri Haluatte siis ongelmatonta naapuruussuhteita, mutta suhteet ovat aina kaksisuuntaiset. Kysyisinkin teiltä, että miten näette nämä strategiset tekijät Kaakkois-Euroopassa? Te tunnette tämän historian. Mutta mitä tulee esimerkiksi Turkin rooliin tai islamin lähi toimijoiden rooliin Kaakkois-Euroopassa – Pitäisikö meidän suhtautua vakavasti tähän suuren Albanian hankkeeseen? Ja seuraavana kollega Lisek. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Ymmärrätte varmaankin hyvin, että kaikki mitä toteaa, että Kosovosta sitä kuunnellaan tarkkaan tiettyjen valtioiden taholta, erityisesti niiden valtioiden taholta, jotka eivät tunnusta Kosovoa ja myöskin Serbian taholta. Tässä yhteydessä kysyisinkin teiltä, kun ajatellaan hallituksen salkkuja ja Kosovoa, niin kun ajatellaan näitä kahdenvälisiä suhteita, niin mitä täällä keskustellaan. Ja kun katsotaan sitten karttaa, niin varmaankin teidän turismi on teille suuri mahdollisuus taloudessanne ja miten olette kehittää sitä tulevaisuudessa? Oletteko valmiita ottamaan ulkomaisia investointeja vastaan? Kiitos ja seuraavana edustaja Patten. Congratulations. Kiitoksia. Onnittelut pääministerille. Toivottavasti saatte hakijamaan statuksen todella myönteistä kehitystä ja dynamiikkaa tänne alueelle. En tässä puhu ainoastaan teistä, vaan koko alueesta. Haluaisin kysyä näistä aikaisemmista kommenteistanne, kun oli vaalit. Sanoitte, että teillä on ongelmia viedä päätökseen oman puolueenne ehdokaslistat, koska saattaa olla, että ne suljetaan liian aikaisin. Ja tässä korruptio on yksi kysymys, joka eniten vaikutti juuri Serbiaan. Minä haluaisin kuulla hiukan lisää teidän konkreettisesta taistelustanne korruptiota vastaan. En halua puhua tässä teidän asemastanne valtiossa, vaan meidän pitää aloittaa täältä meidän osapuolestamme ensin. Kiitos. Minister, Kiitos ja seuraavana arvoisa pääministeri. I'm very honored of... Niin, minulla on suuri kunnia että täällä on näin paljon kiinnostusta pienelle maalle jättäen nuoren pääministerin suuntaan, kuten Elon kukaan täällä mainitsi. Ja kittäisin heti Kukania ja Postinaapovia loistavasta työstä ja myöskin suuresta kärsivällisyydestä meidän kaikkien albanialaisten suhteen. Totta, kyseessä on maa, joka on ehkä vaikea, mutta ei koskaan tylsä. Se pitää tätä nuorena. Katsokaa Doris pakkia vaikka, hän on mukana. Ja ollut jo monta vuotta mukana tässä ja hän pysyy aina nuorena. Kiitokset Doris, että ole luovuttanut vielä. Pyrkisin vastaamaan kysymykseen niin hyvin kuin pystyn. Aloitetaan ensin asiasta, että pidän osana meidän kunnianhimoista uutta Albaniaamme ja meidän hallintoamme. Meillä on hyvin laaja naisten osuus hallituksessa. Ja kaikki naiset meidän hallinnossamme ovat olleet jo pitkän aikaa tässä mukana. Joten meillä on integraatioministeri, joka on meidän politiikkamme nouseva tähti ja myöskin ulkoasiainministeri, joka on myöskin hyvin nuori. Ja tämä on nuorin Albanian hallitus, millä on koskaan aikaisemmin, koskaan ollut siis. Ja sitten katsoisin vielä tähän hieman tähän asiaan nationalismi ja kansallisuusmielisyys ja miten me näemme tämän suhteen tulevaisuuden yhteistyön suhteen. 23. kesäkuuta, kun meillä oli vaalitaistelu, meillä oli eurooppalaisen Albanian allianssi, ja me saimme miljoona ääntä. Tätä ei ole koskaan tapahtunut aikaisemmin. Ja kansallisuusmielisyys ei saanut ollenkaan ääniä kansallismieliset voimat, jotka kyllä tulevat paljon esille. Pidettiin parlamentin ulkopuolella. Ja uskon vahvasti, että yksi syistä, minkä takia demokraattiset puolueet saavat näin hyvän tuloksen, johtuu siitä, että tietysti kansalaismieliset retoriikan osaset eivät olleet hyväksyttävissä, hyväksyttävissä kantana meidän ystävimme suuntaan, eikö, eivätkä takaisi kestävää tulevaisuutta alueellemme. No nyt tietenkin olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että rajoja pitää olla, mutta niiden pitäisi koskaan olla este, jotta voidaan työskennellä yhdessä – ei pelkästään Albania, mutta myöskin Albanian, Serbian, Makedonian ja bosnialaisten kanssa ja myös Kroatien, Kroatian kanssa, joka on juuri liittynyt EU-hun ja myöskin kreikkalaisten, italialaisten turkkien, turkkilaisten kanssa. Tämän takia Kosovo ja Serbian sopimus on ollut hyvin tärkeä meillä. Tämä voi sitten päättää tämän historiallisen konfliktin. Ja tämä avaa meille kaikille mahdollisuuksia tietenkin. Mutta mitä nyt sitten teemme tällä? Ovatko heidänkin häiritseviä tekijöitä Brysselissä? Ja aina katsotaan vain pelkästään sitä, teemmekö me tehtävämme vai pyrimmekö mekin yhdistymään ja katsomaan tulevaisuuttamme yhteisten projektien valossa. Ja annetaanko meille tarpeeksi haasteita Brysselistä, voimme tehdä tehtävämme, mutta me voimme myöskin vaatia Brysseliltä tehtäviä, jotka lähettävät meitä toisiimme ja tehdään rauhasta sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen väline seuraavalle sukupolvelle. Koska tässä on nyt tänä päivänä kyseessä tämä päivä. Mutta ne, jotka syntyvät juuri kommunismin jälkeen, ovat nyt pikkuhiljaa tulossa jo, jo naima-ikään. Joten täällä on uusi sukupolvi tulossa, joka tarvitsee enemmän eurooppalaisuutta ja tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisuudesta. Ja tätä tietenkään ei estä rajat, vaan, vaan henkiset rajat estävät tämän, jotta olemme perineet meidän historiamme pohjalta, joka on tullut kovinkaan suopea meille. Ja yleensä, en halua luokata ketään kommunisteja täällä, mutta yleensä kommunistit eivät käy, taistelevat ihmisiä vastaan, eivätkä argumentteja vastaan. Ja mitä meillä on tapahtunut kommunismin kaatumisen jälkeen on juuri ollut tästä taistelua toisia vastaan kuin vihollisia vastaan, eikä puhuttu asioista tai taisteltu asioiden avulla. Ja mitä me nyt tulemme tekemään tämän ensimmäisen hallitusohjelman puitteissa ja keskustelun puitteissa, emme tule pelkästään aloittamaan tätä euforisesti, vaan tästä tulee olemaan kyseessä väline, jolla jatketaan työtä parlamentissa, jotta annetaan oppositiolle myöskin, kuten lupasin täällä, annetaan heille kaikki se, mitä me emme saaneet silloin, kun me olimme oppositiossa. Ja kuten näemme täälläkin, kun on sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja, se on parempi kuin konservatiivinen <laughs> koska koska sosiaalidemokraatti ei saa konservatiiviselta puheenjohtajalta lisää puheaikaa, mutta sosiaalidemokraattiset kyllä, tämä on meidän kokemuksemme. Tämä... Tässä minun kommenttini kansallisuusmielisyydestä ja, ja rajoista. Mutta vielä yksi asia. Albania on maa, jolla on suuri aarre uskonnollinen suvaitsevaisuus. Meillä ei ole mitään ongelmia kristittyjen ja muslimien yhteiselossa, katolaisten tai ortodoksien kesken. Meillä ei ole ihmisiä, jotka ovat äh, muslimeita kristittyjä, vaan on ihmisiä, ne ovat naapureita. Ja, he, ja heillä ei ole sinänsä mitään eroa keskenään. Ja olen hyvin pitkälti sitä mieltä, että meidän pitää myöskin jatkossakin toimia näin. Tämä alue kärsii hyvin paljon juuri siitä, että nähdään ihmiset muslimeina tai kristittyinä, kun oikeastaan tämä on ihmisten ja Jumalan välinen asia, eikä kuulu meille. Ja tämän takia emme näe myöskään mitään ongelmia siinä, että Turkki on meille kumppani kumppanimaa Italia ja Kreikan rinnalla. Päinvastoin, me näemme asian niin, että me täyttäisi aukon, tavallaan menneisyydessä olleen ulkopolitiikan aukon, joten me olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että näiden kolmen strategisen kumppanin kanssa Albania on hyvin toimiva valtio tällä alueella. Ja to, samanaikaisesti uskon, ettei mitään ongelmia synny, vaan päinvastoin. Täällä on tietyt tarpeita, joita on Albanialla ja Kosovolla yhdessä. Ja näin on tapahtunut myöskin kreikkalaisten ja Turkin kesken. Miksi ei myöskin albanaisten, jotka ovat Kosovossa ja Albanian kesken, voisi tapahtua näin, että puhutaan yhteistyöstä – ja alueellisesta yhteistyöstä ja taloudellisista ja sosiaalisista projekteista, koulutuksesta, kulttuurista ja kaikista näistä asioista, jotka meidän pitää tietenkin toteuttaa, jotta voimme käyttää kaikkia mahdollisuuksia hyväksemme. Emme saa antaa äh, vaan rauhan olla äh, sisällöltään tyhjä, vaan meidän pitää täyttää se sisällöllä ja eurooppalaisilla haasteilla, eikä saa jättää tätä rauhan aikaa, kun Serbian kanssa on saatu sopimus aikaiseksi, että syntyisi uusia konflikteja tämän jälkeen, koska talous ei kehitys tai sosiaalinen kehitys ei mene toivottuun suuntaan. Ja haluaisin todeta vielä yhden asian. Monet ihmiset uskovat, että Kosovon itsenäisyys ja Albanian valtion olisi tavallaan katastrofialueelle. Päinvastoin tapahtui. Eikä tämä on typeryyttä. Joten uskon, että Kosovon tunnustaminen Euroopan keskuudessa ei ole pelkästään oikea asia tehdä, kun on Albanian historiaa, vaan myöskin oikea asia alueen ja Euroopan kannalta. Uskon hyvin vahvasti, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus, kuten täällä todettiin, ei ole kansallista, vaan se on, vaan sorajat ylittävää. Ja se on, korruptio on vähän niin kuin PR, vaikka se yhdistää ihmisiä, jotta meidän pitää tavallaan sitten taistella sitä vastaan uudistumalla ja verkottumalla. Ja oikea vastaus korruptiota vastaan on organisaatio, valtion uudistaminen, virastojen uudistaminen ja palvelujen uudistaminen. Korruptio kukoistaa siellä, missä puuttuu jotain ihmisiltä, jossa se on, sitten, on, syntyy tavallaan vaihtoehtona. Jotenkin Albanian talous tällä hetkellä kärsii, ja tämä johtuu juuri korruptiosta, koska meiltä puuttuu palveluja puuttuu toimielimiä, puuttuu valtion valtaa, jotta saadaan ihmisille annettua se, mitä he tarvitsevat. Uskon, että uusi integraatioministerimme, hänellä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma – edessään. Ja se saa meidän täyden tukemme kyllä, ei pelkästään eri puolueiden kesken, vaan myöskin hallituksen sisällä ja yhteiskunnassa käydään keskustelua kansallisen elimen kanssa, joka tukee eurooppalaista ajatusmallia ja eurooppalaista integraatiota. Uskomme, että jos jätetään jotkut syrjää, ei kanneta mahdollisuutta oppositiolle osallistua niin kuin tapahtui aikaisemmin. Ja jos ala muuttaa kansalaisyhteiskunta vain hallituksen asiakkaiksi, niin se on haitanut ja jatkuu, jatkossakin haittaa meidän ponnistelumme Euroopan eteen, jos sitä keskeyttää. Ja se keskeyttää nyt ja tässä. Se lopetetaan. Joten uudistukset ovat tärkeitä, mutta varmaankin kaikki pitäisi tietää se, että täällä parlamentissa, että meidän rajamme ovat määrä enemmistöä tarvitaan kaiken tyyppiselle integraatiolle. Mutta emme oikeastaan pysähdy näihin ja pyri siihen, että on yksi jäi enemmän kuin tarvittu. Ei, eihän sen tuli kaiken kauhean vaikea saada sitä yhtä lisää ääntä, kuten varmaan tiedätte. Mutta me menemme pidemmälle kuin tämä. Täällä on uudistukset, voidaan tehdä yhdessä, ja me tulemme kuuntelemaan ja johtamaan. Emmekä me pysyä kaikki mukaan osallistumaan ja johdamme sitten. Ja meillä on siis tällä mandaatti johtaa. Ja tällöin tavoin sanasta nopeutta aikaisemmin, mitä tähän mennessä maalta on puuttunut. Me tarvitsemme hallinnollisia uudistuksia, joita pitää aloittaa. Ja meillä on suuri määrä kuntia ja erilaisia hallintoyksiköitä, joita, joihin käytetään paljon varoja – tähän paikallishallintoon, joka ei toimi. Tämä ei ole hyväksyttävää. Ja tämä on myöskin tämän endemisen korruption syy. Ja täällä on ja järkeviä kannattoja taholta, joita me tulemme kuuntelemaan ja joita me tuemme ja teemme uudistuksen yhdessä. Tämä on suuri ongelma, joka on peritty kommunisteilta. Jotenkin siirtymäkauden Omaisuusoikeudet ovat yksi osa tätä. Me tarvitaan kaiken kattava uudistus. Meillä on omistajia, joita ei ole vielä, ei ole vielä annettu omaisuutta takaisin. Ja meillä on uusia omistajia, jotka ovat, eh, joille on luvattu jo 20 vuoden ajan laillistamista. Ja nämä lupaukset ovat vain synnyttäneet äh, lakikuluja epidemisesti. Ja ihmiset ovat työstäneet maataan, vaikka heillä on mitään laista paperia, että todistaa, että tämä maa kuuluu heille. Joten ymmärrämme kyllä, että tämä voidaan ratkaista vain yhdessä. Ja tämä on kaikkien osapuolten edun mukaista. Koska emme tässä ole muuttamassa Albania monarkiaksi, me tiedämme, että vaalit ovat joka neljän vuoden välein, ja olen myös hyvin tietoinen, että tässä on tietty aikaraja meidän toimikaudellemme. Ja tämä on osa meidän elämäämme. Joten on tietenkin myöskin muiden etujen mukaista, että toimimme yhdessä. Ja lopuksi, toivottavasti olen nyt vastannut mm, melkein kaikkiin kysymyksiin, vastaisin Kreikan ystävälleni ja toteaisin, että meidän ulkopolitiikamme on tota, nolla ongelmapolitiikkaa ja pyrimme näin ratkaisemaan kaikki menneisyyden ongelmat. Me olemme tehneet hyvin selkeitä lausuntoja kansalaisuusmielisyyttä vastaan, Vaikkakin näytti siltä, että tällä tavoin menettäisimme ääniä, mutta me totesimme, että tämä ei ole Albanian tute, tulevaisuus, emmekä halua sitä. Ja nyt olemme hallituksessa. Ja olemme täysin Eurooppa-suuntaisen politiikan ja hallinnon kannalla. Toivottavasti onnistumme, mutta olen täysin vakuuttunut, että teidän apuanne tarvitaan. Ja, ja mitä muut voit vielä tehdä auttaakseen meidät. Tämä, tehkää sitä, mitä olet tehnyt tähänkin mennessänne. Se on tullut hyvin suurta apua, teitä kunnioittaa suuresti meidän julkisessa mielipiteessämme, ja teidän ääntänne on kuultu, ja lupaan, että sitä tullaan kuulemaan myös jatkossakin. Kiitoksia. My minister, thank you very much. Arvoisa ministeri, paljon kiitoksia. Kuten sanoin, voitte laskea meidän tukemme varaan. Niin, teillä on nyt muita menoja, mutta olkaa hyvä vaan. Ulkoministeri mainitsi, että unohdin vastata Makedonia kysymykseen. Makedonian eh, ystäville. Jos olette Makedonian ystävä ja eh, olette silloin Albanian ystävä, eh, se on koskemattomuus on aivan yhtä tärkeää meille kuin muillekin. Kiitos.